Colleghi, iniziamo subito con un caloroso... No niin, hyvät kollegat, käynnistämme kokouksen. Toivotan tervetulleeksi Etelä-Afrikan presidentti Jakob Zuman vieraaksemme. Hänellä on täysi ohjelma, työohjelma täällä Brysselissä, mutta hyvä, että hän pääsi tänne vieraaksemme. Ja aihe, jota täällä käsittelemme hänen kanssaan, on sellainen, että katsoin hyväksi pyytää tänne Etelä-Afrikan äh, suhteista äh, vastaavan valtuuskunnan edustajan. Eli tervetuloa myös tälle valtuuskunnalle. Toteaisin, että kello kymmeneltä presidentin on täältä lähdettävä viimeistään viittä yli kymmenen, koska silloin on vuorossa kuninkaan tapaaminen. Eli tässä on varsin vähän aikaa meillä täällä. Toteaisin, että Etelä-Afrikka on tärkeä kumppani. EU ei pelkästään kahdenvälisesti tarkastele, mutta myöskin kun ajatellaan taloudellista poliittista vuoropuhelua, mutta myöskin kun ajatellaan, kuinka tärkeää tämä vuoropuhelu on vakauden ja rauhankin kannalta. Ja yleisemmin tarkastellen, kun taistellaan esimerkiksi ilmastonmuutosta vastaan tätä yhteistyötä tarvitaan. Ja mielellään kuulisimmekin, eh, miten te näette suhteet maanne suhteet Eurooppaan päin ja miten aiotte toimia Afrikan mantereella ja monenvälisten suhteiden osalta varsinkin YK kanssa. Tässä aikaa ei ole kovinkaan paljon, joten annan presidentille heti puheenvuoron ja vielä kerran lämpimästi tervetuloa. Olkaa hyvä. Teillä on kymmenisen 15 minuuttia tässä nyt puheaikaa. Olkaa hyvä. Thank you very much. Lämpimät kiitokset, hyvä ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja. Arvoisa kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtaja. Hyvät Etelä-Afrikan suhteista vastaavan valtuuskunnan puheenjohtajat, arvoisat vieraat, hyvät naiset ja herrat. Tämä on ensimmäinen vierailuni tähän parlamenttiin ja haluaisin kiittää kiittää puhemies Busekia hänen lämpimästä vastaanotostansa ja niistä keskusteluista, joita kävimme tänä aamuna. Keskustelumme yhte- kehitysyhteistyöponnisteluista, globaaleista ponnisteluista, ilmastonmuutoksesta ja kulvasta yhteistyöstä Etelä-Afrikan kanssa haluaisin ilmaista vielä sitoumukseni tähän yhteiseen työhön Euroopan unionin kanssa. Todellakin meidän suhteemme Euroopan unioniin ovat kehittyneet demokratiamme palautumisen jälkeen 16 vuotta sitten. Eilen meillä oli menestyksekäs kolmas EU-Etelä-Afrikka huippukokous, joka heijasti tätä kehitystä. Tällä hetkellä Euroopan unioni on erittäin tärkeä kauppa, investointi ja kehityskumppani Etelä-Afrikan kannalta. Meidän rakennekehityksemme ja edistyy hyvin ja tämä toimii erilaisten vuoropuhelufoorumien kautta, kattaen esimerkiksi ympäristö- ja terveyssektorit, kestävän kehityksen, kaupan, tieteen ja tutkimuksen Näillä aloilla me teemme konkreettista yhteistyötä hankkeiden ja ohjelmien avulla. Arvostamme kovasti sitä, että vuoden, vuodesta 1994 lähtien Euroopan investointipankki on lainannut yli 2 miljardia euroa yli 40 hankkeeseen, jotka ovat täydentäneet meidän hallituksemme työtä kaikista tärkeimmillä kehityssektoreillamme. Tässä mukana on esimerkiksi palvelujen tuottaminen, energia, perusrakenne, kehitys, tuki pk-yrityksille ja mikrorahoitus. Investointi ja perusrakennekehitys, sitä, ne, niiden merkitys korostui, kun järjestimme vuonna 2010 jalkapallon MM-kisat. Euroopan unioni on mukana Eteläisen Afrikan kehityskomiteassa ja Afrikan äh, Tyynemeren ja Karibian äh, kanssa tehtävässä yhteistyössä. Kaikki nämä yhteiset toimet vahvistavat sen, että Euroopan unionilla voi olla erittäin tärkeä kehitysrooli kehitysmaissa, kehittyvässä maailmassa. Tämän mukaisesti kumppanuus Etelän kanssa, kumppanuus Afrikan ja muiden kehittyvien alueiden kanssa. Tätä kumppanuutta täytyy vahvistaa niin, että voidaan täydentää näiden alueiden omia kehitysagendoja. Tässä mielessä tuleva kolmas Afrikka-Euroopan unioni huippukokous, joka pidetään marraskuussa Libyassa, on erittäin tärkeä tapahtuma. Se tulee antamaan mahdollisuuden molemmille osapuolille uudelleen vahvistaa oma sitoumuksensa kumppanuuteen ja mahdollistaa sen, että voidaan tarkastella sitä, miten voidaan yhteistä strategiaa sen täytäntöönpanoa parantaa vuoden 2010 jälkeen. Uskomme, että vielä on paljon käyttämätöntä potentiaalia, jolla voidaan vahvistaa kumppanuutta ja saada aikaiseksi konkreettisia tuloksia Afrikalle. Me odotamme innolla rakentavaa sitoumusta, joka myös tulee olemaan luovaa, realistista ja jossa kumppanuus perustuu yhteisen omistajuuteen ja johtajuuteen. YK on tarkastelukomitean lopputulokset vuosituhannen kehitystavoitteiden osalta. Ne täytyy ottaa huomioon myös tässä huippukokouksessa, samoin kuin 2010 vuoden jälkeisen yhteisen strategian täytäntöönpano. Hyvät naiset ja herrat, Euroopan unionin suhteet AKT maiden ryhmään ovat äärimmäisen tähdelliset, eritoten kauppasuhteet. Vaikeuksia matkalla on ollut, kun otetaan huomioon nykyinen talou, nykyiset taloudellisen kumppanuuden neuvottelut, ja tämä korostaa tarvetta ajattelutavan muutokselle neuvotteluissa. Toinen EU Afrikka-huippukokous, joka pidettiin vuonna 2007 Lissabonissa. Siellä keskusteltiin laajalti tästä aiheesta ja kuitenkin yhä olemme samassa tilanteessa. Sadak ryhmän jäsenenä me olemme hyvin sitoutuneita neuvottelujen loppuun saattamiselle. Mutta tässä täytyy kuitenkin toistaa se, että meidän täytyy keskittyä molempia osapuolia hyödyttävään, kehittävään lopputulokseen, jolla tuetaan alueellisen integraation tavoitteita eteläisessä Afrikassa. Tässä mielessä tärkeimmät avoinna olevat kysymykset pitävät sisällään sellaisia asioita, jotka täytyy ratkaista, jotta jotta lopullinen sopimus voitaisiin saada aikaiseksi. Doha-kehityskierroksen ratkaisu varmistaisi myös sen, että kansainvälisestä kaupasta tulisi tasa-arvoisempaa ja että se tukisi myös kehitysagendaa, jonka yli kaksi kolmasosaa VTO jäsenistä on allekirjoittanut. Hyvät naiset ja herrat, meidän näkemyksemme on että se, että Euroopan parlamentilla on tähdellinen rooli siinä vaiheessa, kun panna täytäntöön Euroopan unionin suhteita, ei pelkästään Etelä-Afrikan kanssa, vaan yleisesti ottaen Afrikan ja kehittyvän maailman kanssa. Me uskomme siihen, että Euroopan parlamentti, Euroopan parlamentti voi olla se moottori, joka vie meitä kohti syvempää ymmärrystä Euroopan unionin ja muun maailman välillä, eritoten Afrikan kanssa. Tämän mukaisesti me tulemme elämään olemaan mukana, er-, edelleen olemaan mukana vahvasti erilaisissa komiteoissa, eritoten kun keskustellaan asioista, jotka ovat alueellisesti ja manne, mantereemme kannalta erittäin tärkeitä. Me odotamme kovasti ö, lokakuista kauppa, valtuuskunnan vierailua niin, että voidaan syventää näitä asioita. Ja me arvostamme niitä syvällisiä suhteita, joita meillä on etelä, suhteista Etelä-Afrikan valta, vastaavan valtuuskunnan ja suhteista yleisafrikkalaisen parlamentin vastaavan valtuuskunnan kanssa. Molemmat tahot ovat antaneet meidän parlamentaarikoillemme mahdollisuutta, mahdollisuuden lisää yhteistyöhön ja siihen, että on, voida, on voitu keskenäistä yhteisymmärrystä syventää. Hyvät naiset ja herrat, globaali kriisi ja jatkuva globalisoituminen ovat johtaneet siihen, että nyt täytyy ehdottomasti vahvistaa yhteistyötä kestävän kumppanuuden kautta, joka johtaa meidät kestävään kehitykseen. Meillä on ollut ja me jatkamme edelleen strategista kumppanuuttamme Euroopan unionin kanssa näiden syiden takia. Me uskomme, että kumppanuus voi pysyä vahvana ja se voi täydentää kehitysagendaamme sen kautta, että me jatkuvasti molemmat osapuolet ovat sitoutuneita niin Etelä-Afrikan kuin Euroopan unioninkin kansalaisten etujen ajamiseen. Kiitän teitä siitä, että otitte minut vastaan täällä. Olen hyvin tietoinen siitä, että aika on kovin vähäistä tässä kokouksessa meidän käytössämme. Olen varma, että me voimme ottaa useitakin asioita tässä esille parlamentaarikkojen kanssa. Me uskomme, että demokratia voi olla vahvempaa vain, jos kansojen edustajilla on vahva sananvalta maiden hallinnossa ja kansalaisten asioiden valvonnassa. Kiitos. Grazie Presidente. Kiitos. Aikaa todellakin on varsin vähän, joten joudun olemaan melko lailla tiukka, mitä puheaikoihin tulee. Strifler, kehitysvaliokunnan varapuheenjohtaja, saa ensimmäisen puheenvuoron ja puheaikaa voin kerralla myöntää vain minuutin verran, jotta kaikki halukkaat ehtivät puheenvuoron käyttää. Olkaa hyvä. Hyvä puheenjohtaja, Etelä-Afrikka on ja Kokeillaan Afrikka on kehitysaluetta, mutta se on todella taloudellisesti nouseva maa. Miten te näette roolinne tässä Afrikan mantereella? Te olette malli ja moottori, kasvun moottori ja samanaikaisesti siellä on myös köyhyyssaarekkeita, ne ovat aika huomattavia. Miten te arvioitte avun antamista, kehitysapua, jota te saatte EUlta? Miten te miellätte tämän koko kehityksen lähitulevaisuudessa? Kiitos. We collect uh, a few. Okay. L'onorevole Cashman, presidente. Cashman. Etelä-Afrikan valtuuskunnan puheenjohtaja, olkaa hyvä. Niin. No, tapaan hänet vielä myöhemminkin presidentille, eli en välttämättä käytä puheenvuoroa nyt. Entä? Kaaler. Yleisafrikkalaisen valtuuskunnan puheenjohtaja, olkaa hyvä. Niin, voin yhtyä äskeiseen. L'onorevole. Hienoa. Sitten Michel, olkaa hyvä. Oui, monsieur le président. Hyvä puheenjohtaja, me tiedämme kaikki, että teillä on ollut erittäin merkittävä välittäjän rooli monissa konflikteissa Afrikassa. Meillähän ei ole paljon aikaa, haluan vain sieltä poimia noukkia jonkun erityistilanteen ja haluan puhua Zimbabwesta. Ilman teidän välitystänne Zimbabwe ei olisi kehittynyt niin kuin se on kehittynyt, mutta totta kai siellä on paljon vielä mustia pilkkuja mutta EUhan ylläpitää yhä rajoittavia toimenpiteitä suhteessa Zimbabween, mutta mikä on, onko se hyvä, auttaako se vai onko se itseään vastaan toimivaa toimintaa? Svensson. Kiitos sitten Svensson, olkaa hyvä. Thank you very much. Mr. President, you... Kiitoksia, hyvä presidentti. Te tiedätte Etelä-Afrikasta, että siellä on tämä hanke, jossa on yli 60 000 opiskelijaa ja tässä taistellaan HIVtä vastaan. Tämä hanke on osoittautunut hyvin suureksi menestykseksi. Haluaisin tuoda tervehdyksen teille tämän hankkeen johtajalta. HIV on yksi Afrikan ja myös Etelä-Afrikan suurimmista ongelmista. Millä tavalla te valmistaudutte tulevaisuutta varten? Onko teillä jotain uusia radikaalisempia, radikaalimpia, konkreettisempia ajatuksia sairauden pysäyttämiseksi? Te vierailitte Miesossa heinäkuussa Mandelan kylässä ja sieltä toitte sinne Ruotsista, Ruotsilta hieman resursseja ja myös lupauksia Ruotsin hallitukselta ja Etelä-Afrikan hallitukselta. On erittäin hyvä, että te olette nyt mukana tässä hankkeessa ja toivottavasti tämä hankkeen yhteydet hallitukseen nyt tulevat lisääntymään. Gomes. Gomes seuraavana, olkaa hyvä. Mr. President, um, Nelson Mandela... Niin, Nelson Mandela ei ole vain Etelä-Afrikan sankari, hän on koko ihmiskunnan ja omakin sankarini ilman muuta. Hänen kauttaan koko maailma on hyötynyt nyt sitten Sheffulais, etiopilainen nainen eh, on henkilö, jota pidetään ikään kuin Afrikan Mandelana. No, eh, kysyisin, voisiko Etelä-Afrikka jotenkin tukea tätä rohkeaa naista? Grazie. Kiitos. Ja Watson seuraavana. Bravissimi, devo dire. Kiitokset lyhyistä puheenvuorosta muuten. Kiitos. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi presidentti Zuman ja ilmaista sen, miten vaikuttaneita monet meistä ovat olleet hänen maansa edistyksestä viime vuosina ja toivotamme kaikkea hyvää tulevaisuudelle. Toivomme, että Etelä-Afrikan ja Euroopan unionin välillä saavutettu uusi sopimus on, pystyy syventämään yhteistyötä ja parantamaan ennen kaikkea yhteistyötämme globaaleissa asioissa. Kuitenkin presidentti Zuma, monet meistä ovat hieman huolestuneita joistakin raporteista, joita luemme mahdollisista uusista medialaista, jotka kenties tulevat rajoittamaan toimittajien toimintavapautta. Voisitteko hieman kommentoida ja kenties teidän pitäisi, voisitte vakuuttaa meille, että lehdistön vapaus edelleen on tärkeässä asemassa maassanne? L'onorevole, la parola Sargentini seuraavana, olkaa hyvä. Ähm. Kiitos puheenjohtaja. Varapuheenjohtajana Etelä-Afrikan valtuuskunnan osalta totean, että on suuri ilo, että olette täällä, hyvä presidentti Ratsuma, ja totesitte, että, että demokratia on olennaisen tärkeä, jos halutaan kansalaisten oikeuksia puolustaa. Viime kuukausina on käyty kova keskustelua Etelä-Afrikassa tästä eh, eh, eh, mediakysymyksestä. Yleiskokous pidettiin asiasta viikolla, mutta kysyisin, voisitteko hieman kertoa, mitä mieltä Etelä-Afrikan hallitus on tästä ehm, vetomustuomioistuimesta median osalta? Ja voisitteko ehkä myöskin kertoa hieman Van Rompain eilisistä ehdotuksista, joilla smart sanktiot Zimbabwen osalta eh, voitaisiin lopettaa. Eh, sitten herra Van Orlen, olkaa hyvä. Very much, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa presidentti Suma. Hyvä presidentti menneisyydessä Etelä-Afrikka on hyvin vastentahtoisesti halunnut osoittaa alueellista johtajuutta eteläisen Afrikan alueella monestakin eri syystä. Eritoten ajattelen tässä Zimbabwea. Me tiedämme, että viime vuosina kehitystä on tapahtunut, osa on ollut myönteistäkin, mutta tosiasia on se, että Zimbabwe Zimbabwessa Mugaben hallinto on todellakin brutalisoinut monia ihmisiä ja yhä edelleen Zimbabwen kansalaisia käytetään väärin. Ja ajattelen tässä nyt eri toten näitä timanttikaivoksia ja viimeaikaisia tapahtumia. Jotkut kollegat kenties voisivat rohkaista teitä ja sanovat, että meillä ei pitäisi olla näitä kohdennettuja sanktioita, mutta haluaisin korostaa, että nämä sanktiot eivät ole Zimbabwea vastaan, vaan nämä ovat kohdennettuja toimia Mugabea ja hänen tukijoitansa vastaan, jotka ovat viimeisen kymmenen vuotta todellakin käyttäneet täysin väärin kansalaisia. Joten toivon, että Etelä-Afrikalla olisi nyt tärkeämpi rooli, jotta saataisiin Zimbabwessa muutos aikaiseksi. Kiitos, Tinatse Georgi, olkaa hyvä. Ευχαριστώ. Ε, και εγώ να καλωσορίσω τον Πρόεδρο. Minä haluaisin omalta puolesta, puolesta toivottaa Etelä-Afrikan presidentin tervetulleeksi ja esitän hänelle seuraavan kysymyksen. Mitkä ovat teidän mielestänne tärkeimmät, vaikeimmat ongelmat, joihin teidän maanne on joutunut törmäämään? Te, siellä on myös tehty paljon työtä ö, olympiakisojen suhteen. Mikä on valtion osuus tällä hetkellä? Miten niitä on voitu arvioida? Mm, entä oletteko ajatelleet niitä, jotka ovat tehneet työtä vapaaehtoistyössä tai puhuja puhu olympialaisista, mutta ja siellä on siis paljon palkattu ylimääräistä työvoimaa näiden kisojen ajaksi näiden kisojen aikana ihmiset eivät välttämättä ole saaneet salk- palkkaa ja he ovat ryhtyneet lakkoon sen takia. Herra Kleit, kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Minä olen erittäin iloinen siitä, että voin puhua Etelä-Afrikan presidentillä. Meillähän on tiettyä kielellistä yhteistä historiaa. Me seuraamme suurella mielenkiinnolla teidän maanne tapahtumia. Mutta on yksi asia, joka minua huolestuttaa, se on tämä rikollisuuden aste. Surmat, maatyöläisten, valkoisten maatyöläisten, maanviljelijöiden murhat. Niitä on ollut satoja, ellei tuhansia. Valkoisia murhataan heidän maatiloilleen aivan hirvittävällä tavalla. Tämä on rakenteellinen ongelma maassanne, olettaisin. Viittaan tässä henkilöihin, Kilderberg, Kilder, Farmer ja muihin nuoriin, jotka ovat ryhtyneet, joilla on oma ryhmänsä. Kysymykseni kuuluu, mitä te olette tehneet tähän mennessä, mitä te aiotte jatkossa tehdä, jotta tämä loppuisi tämä surmaaminen? Eh, Kiitokset ja sitten herra Landsbergis, olkaa hyvä. Mr. President. Uh, uh, Niin, herra presidentti, olisi hyvä, jos voisitte hieman kertoa Etelä-Afrikan äh, rauhanrakennusponnistuksista, kun kuitenkin Afrikka mantereena on varsin epävakaa, myöskin pohjoisten alueiden osalta. Ja sitten kollega Pantseri, viimeinen puhuja, olkaa hyvä. Niin, ihan lyhyesti. Katsoisin, että muuta maa on kasvusuhdanteessa kehityksessä ja tämä eh, ratkaisee varmasti joitain ongelmia, ainakin yhden. Etelä-Afrikkahan on nyt eh, pystynyt eh, kitkemään rikollisuutta ja tällä saattaa olla hyvät vaikutukset, kun ajatellaan maan jatkokehitystä ja kasvua. Ja olisinkin eh, presidentiltä kysynyt, eh, mitä olette jo hyväksyneet ja mitä suunnittelette vielä tämän tärkeän ongelman lopulliseksi ratkaisemiseksi? Niin, tässä on vielä yksi puheenvuoropyyntö. Olkaa hyvä, Kreisel Sofra, olkaa hyvä. Hyvä. Sen tervetuloa tänne. Niin, Etelä-Afrikkahan järjesti erinomaiset jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut ja tästä vielä jälkikäteen onnittelut. Näiden kisojen myötä sai hieman uudenlaisen kuvan Etelä-Afrikasta. Ja kysyisinkin nyt, kuinka suuren taloudellisen hyödyn näistä kisoista Etelä-Afrikka sai lehdistö saa sellaisen vaikutelman, että kansainväliset suurkonsernit ja jalkapallojärjestöt eh, vain hyötyivät taloudellisesti kisoista. Kuinka sitten Etelä-Afrikka itse? Presidente Zuma, lei... Niin ja nyt, mm, herra presidentti, olkaa hyvä, voitte vastata kysymykseen. Thank you, thank you, Chair. Kiitoksia. <laughs> Niin, kyllä huomaan, että olen parlamentissa. Näitä kysymyksiä tuli aika lailla, mutta voin kylläkin sanoa teille, että moniin näihin kysymyksiin voisin vastauksiin käyttää hyvin pitkän aikaa, jos todella haluaisin käydä kaikki nämä läpi. Jotkut niistä vaatisivat hyvinkin pitkät vastaukset, jotta saataisiin selvyyttä asioihin. Luulenpa, että tässä nyt aloitan Zimbabwesta, koska siihen osalta esitettiin useampia kysymyksiä ja sen jälkeen sitten voin vastata näihin muihin, koska huomasin, että te ihan tiukasti nuijitte puheaikaa, jotta tämä ei mene yli Sanoisin Zimbabwen osalta, että aivan kuten tiedätte, kyllä e, Etelä-Afrikka on ollut osa alusta lähtien tätä Zimbabwen ongelmaa, osa tätä prosessia. Muistatte, että kun nämä ongelmat alkoivat, Etelä-Afrikan hallitus tuuli mukaan ja oli monia asioita silloin teimme ja niitä ei kuitenkaan huomattu, koska me yritimme eh, heti juuri tämän ongelman alussa pois. Me yritimme jopa ministeritason komiteoiden kautta Zimbabwelaisten kanssa tätä pysäyttää. Ensinnäkin, koska me ymmärsimme, että Zimbabwen ongelma tulee heijastumaan hyvin suoraan Etelä-Afrikkaan. Joten meidän kannaltamme kysymys ei ollut pelkästään siitä, että sanotaan, että mitä Zimbabwe nyt tässä tekee. Tämä oli erittäin lähellä myös meitä. Tämän vuoksi ei ole oikein sanoa, että e, Etelä-Afrikka ei ole ollut halukas johtajuuteen tässä. Mehän tartuimme asiaan ennen kuin kukaan muusta teki. Mutta Tämä oli erittäin hankala asia, koska molemmat osapuolet olivat hyvin, hyvin päättäväisiä. ja pysyivät tiukasti omissa kannoissaan. Itse asiassa eritoten entisen presidentti Bekin mukanaolo, mukanaolo tässä. Aina ihmiset eivät edes huomanneet siitä, että hänen mukanaolonsa johti siihen, että perustuslain tietyt lausekkeet tiukentuivat ääntenlaskun osalta. Ja tämän vuoksi tämä perustuslain lausekkeet vahvistuivat. Ja tämä oli presidentin Pekin toimintaa. Tämä vakuutti kaikki osapuolet siitä, että ääntenlasku alkaa, jos äänestyspaikoilla. Ja tämän vuoksi myös loputuloksesta tuli selvempiä. Mutta tuohon aikaan tällaista presidentin panosta ei huomattu. Ja Sadek pyysi, että Etelä-Afrikka helpottaisi tätä työtä tällä tavalla. Ja näin me olemme myös toimineet tästä eteenpäinkin. Tämä globaali sopimus, josta tänä päivänä puhumme, myös sitä Etelä-Afrikka ajoi eteenpäin. Me emme ole maailman kanssa yhtä mieltä tuossa vaiheessa siitä, kun kaikki odottivat, että Etelä-Afrikka tässä nyt katoilta huuttaa Zimbabwen vastaisia asioita. Me päätimme, että näin emme toimi, jotta me voisimme sitten tehokkaasti tuoda muutosta. Me uskomme, että meidän osallistumisemme Zimbabwen prosessiin on tuottanut tulosta. Tämän vuoksi tänä päivänäkin me voimme sanoa, että me esitimme Etelä-Afrikan raportin Sadekissa joskus tuossa kaksi kuukautta sitten. Raportin, jossa selvennettiin, miten merkittävää edistystä Zimbabwessa on saavutettu. Siellä on selvä tiekartta, tie, tietyt puitteet niiden asioiden osalta, joita täytyy tehdä. Ja tässä vaiheessa Sadekista tuntui siltä, että koska ZANU-PF eritoten on vahvasti sanktioiden sanktioita vastaan. Meidän pitäisi vastu- pyytää globaalilta yhteisöltä, että luovuttaisiin näistä sanktioista niin, että voitaisiin antaa mahdollisuus tälle prosessille. Me uskomme, että ne asiat, joista loppujen lopuksi tuli niitä asioita, jotka vaativat sanktioita, ne eivät enää ole samanlaisia kuin mitä ne olivat alussa. Näitä oli kolme näitä tärkeitä asioita tässä, mutta me uskomme, että jos pidämme kiinni näistä sanktioista, te puhutte, että ne ovat rajallisia, kohdennettuja sanktioita, yksilöihin kohdennettuja sanktioita, niin se argumentti, pointti, jonka Zanu PF esittää, on se, että nyt kun maailma tukee yhteistyöhallitusta, mutta ei tue täysin sen toimintaa, koska jotkut ministerikabinetin jäsenet voivat tehdä omaa työtänsä. He voivat matkustaa kaikkialle maailmaan ja toiset eivät, koska ne, jotka joita vastaan näitä sanktioita on esitetty, he eivät voi matkustaa ja näin ollen he eivät voi edes tämän ö, yhtenäisyyshallituksen työtä hoitaa. Tämä on se argumentti, joka on esitetty. No vaikuttaa, että tämä on hyvin rajallinen asia, mutta hallituksen vallan kannalta tämä on erkein tärkeä, tärkeä asia, koska tässä rajoitetaan joidenkin ministerien työtä. Ja tämä on otettu esille asialla, joka täytyy hoitaa. Etelä-Afrikan näkemys on se, että jos emme poista näitä sanktioita, niin itse asiassa me pelaamme niiden pussiin, jotka haluavat, että Zimbabwen jännitteet jatkuvat vielä pitkään, aivan niin kuin vaalienkin osalta. Nyt jännitteet mahdollisestikin tulevat nousemaan. Ja loppujen lopuksi lopputuloksena on se, että vaaleista tulee väkivaltaiset. Mutta jos kaikki nämä esimerkiksi sanktiot poistetaan, niin silloin ei anneta välineitä niiden käsiin, jotka aiheuttavat ongelmia. Sanktiot siinä työssä, jota SADEC tekee, eivät ole mitenkään hel- hyödyllisiä, mutta jos ne poistettaisiin, niin tämä auttaisi Sadekia, koska Sadek ei ole voinut edes ryhtyä toimiin tässä. Jos Sadek ryhtyisi toimiin, niin se itse asiassa ikään kuin ö, olisi niiden rinnalla, jotka ovat Simpapuja vastaan, ja tämä heikentäisi taas Sadekin tehokkuutta. Tiedän, että jäsenet siellä puistelevat päätänsä, mutta he eivät ole ollenkaan lähellä Etelä-Afrikkaa. Muistakaa, että meillä on yli kolme miljoonaa zimbabwelaista, joilla on ongelmia. Tämä ei ole mikään teoreettinen kysymys, vaan hyvin konkreettinen ongelma. Me myös tiedämme Sanu PFn toiminnan. Me tiedämme, mistä oppositio juontaa juurensa. Me emme halua tässä vain miellyttää yhtä tai toista, vaan, toista, vaan koska me haluamme ratkaista Zimbabwen ongelmat. Tämän, vuoreksi, tämän vuoksi Sadek nyt todella vetoaa globaaliin yhteisön sanktioiden poistamiseksi tai ainakin jäädyttämiseksi, niin ne annettaisiin mahdollisuus niille ponnisteluille, joihin on ryhdytty. Ja olen varma, että min, min, missä tahansa yhteistoiminnassa tai neuvotteluissa, joita käydään – me uskomme, että globaali yhteisö voisi nyt todellakin luopua näistä sanktioista niin, että päästäisiin eteenpäin. Tämä antaisi valtaa ja voimaa Sadekille. Vaikka ette uskokaan siihen, niin sanktiot paikalla ollessaan ne estävät Sadekia toimimasta paremmin Zimbabwen osalta. Tämän vuoksi me uskomme, että se edistys, jota saavutetaan, siihen, sen vo, sitä voisivat vaarantaa nämä esteet, joita tiellä on. Me olemme siinä prosessissa, prosessissa jossa vakuutetaan simpapelaisia, että nämä umpikuja-asiat eivät ole yhtä tärkeitä kuin Zimbabwe maana. Ei tässä koko maata voi uh, uhrata tiettyjen asioiden takia. Ja me keskustelemme näistä asioista. Samoinhan sanottiin vaaleistakin. Ihmisten täytyy uudelleen miettiä asian niin, että meitä autetaan auttamaan zimbabwelaisia ratkaisemaan ongelmansa. Ja minähän juuri toin esille tämän asian Etelä-Afrikka ei, ihmiset, jotka ovat kaukana, eivät voi sitä tehdä, mutta Etelä-Afrikka kärsii kaikista eniten Zimbabwen tilanteesta naapurina ja me tässä myös toimimme asian parantamiseksi. Ajattelin käyttää hieman, asiaa, hieman aikaa tähän aiheeseen, koska tämä on asia, josta kaikki puhuvat. Meidän kannaltamme tämä ei ole mikään teoreettinen kysymys, vaan uskon, että tämä on sellainen seikka, jonka avulla me voimme auttaa zimbabwelaisia ratkaisemaan ongelmallisen tilanteensa. Haluaisin myös tässä palata kysymykseen, joka liittyy median vetoomustuomioistuimesta, josta esititte kysymykseen. Kyllä, tämä on aihe, jota Äh, se puoluekokous keskusteli, siitä keskustelin vuonna 2007 ja päätöslauselma silloin hyväksyttiin. päätöslauselmassa sanotaan, että tutkitaanpa mahdollisuutta luoda tällainen instituutio, vaikka Etelä-Afrikka vaikka on jo esitettykin maana, jossa tämä on parlamentille lakiehdotuksena esitetty. Ei ollenkaan, vaan meillä on päätöslauselma, jossa sanotaan, että tutkitaanpa mahdollisuutta. Ja nyt se on esitetty ikään kuin me nyt veisimme lakia jo eteenpäin. Me halusimme, että media itse osallistuisi tähän. Media tavalla tai toisella sen os, osallistuminen vaikuttaa myös kansalaisten vapauksiin. Kansalaisten arvokkuutta, arvoa ja yksityisyyttä täytyy myös suojata. Tämä on maan perustuslaissa taattu ANCllä. Valtapuolueena on vastuu varmistaa se, että kansalaisten oikeuksia suojellaan perustuslain määräysten mukaisesti. Emmekä me nyt sanota, sano, että poistetaanpa nyt nämä olemassa olevat itsesääntelyviran instituutiot median osalta. Jos tarkastellaan esimerkiksi oikeusasiamieskysymystä, miten väärin sinua kohtaan onkaan sitten toimittu, niin oikeusasiamies suurimmassa osassa tapauksia aina sanoo tietylle medialle vain, että pyytäkää anteeksi, jos minusta tuntuu, että median anteeksipyyntö ei ole riittävä, koska minua vastaan on toimittu niin väärin, niin mitä voin tehdä? En yhtään mitään. Kansalaisena minulla täytyy olla mahdollisuus toteuttaa oikeuksiani, niin täytyy olla tällainen vetoomus instituutio. Me emme puhu rakenteesta, joka nyt alkaa tutkia näitä tapauksia, vaan se on vain vara venttiili. Jos kansalaisena en ole tyytyväinen, niin voin viedä asiaa eteenpäin valtapuolueena me taistelemme myös median oikeuksien ja vapauden puolesta ja me puolamme median vapautta loppuun asti, mutta sitä ei voi myöskään käyttää väärin. Tämä on ainut instituutio, jota ei ole lailla säännelty, vaan se on itsesääntely instituution media. Miksi medialla pitäisi olla lähestulkoon blankko sekki, loputtomat oikeudet toimia? Ei sitä voi väärinkäyttää. Tämä on meidän argumenttimme ja me haluamme keskustella tästä yhteiskunnallisesti. Ei me, me tässä nyt vain sanoa, että me olemme kyllästyneet, me olemme kyllästyneet lehdistönvapauteen. Ei tästä ole kysymys. Lehdistönvapaus vapaus on tärkeä yhteiskunnan kannalta. Tämä täytyy ymmärtää valtion salaisuuksien, valtion salaisuuksien osalta, no tätäkin nyt on aivan liioiteltu. Ei ole yhtään valtiota, jolla ei olisi salaisuuksia, ei se mikään valtio olisikaan, jos näin olisi. Tästä me olemme keskustelleet, miten pitkälle tämän asian osalta voi mennä. Ja tällä hetkellä Etelä-Afrikassa on jo lainsäädäntö, joka suojelee tiettyjä tietoja, koska valtiolla täytyy olla oikeus salaisuuksiin. Ja tietysti tässä on ollut valtaisaa, y, valtaisia ylilyöntejä niiden ihmisten osalta, jotka ovat kommentoineet näitä asioita. Ja nyt on jo sanottu, että lakia tästä, siitä on jo äänestetty, toisin kuin tästä lehdistä vetomus tuomioistuinlaista. laista. Sitten jalkapallon MM-kisoista. No tässä on valtavia perusrakenteita kehitettiin ja on sanottu, että ne taidot, joita silloin ö, kehitettiin, niitä täytyy hyödyntää, jotta saadaan lisäkehitystä maalle ja täytyy myös saada tähän budjetti varat. Tämä tarkoittaa sitä, että eivät nämä ihmiset nyt minnekään tässä katoa, vaan heidät otetaan mukaan näihin ohjelmiin, joita on suunniteltu. Katsotaanpas, mitä muita kysymyksiä täällä nyt vielä olikaan. Anna. I wouldn't hammer you. I wouldn't hammer you. <laughs> That's wonderful. Um, with regard to the question of what sitten kysymys siitä, mikä rooli Etelä-Afrikalla voisi olla Afrikan mantereella. Me uskomme, että kun otetaan huomioon maan koko, sen kehitys ja kokemukset, niin meillä on kyllä hyvin valtaisa rooli. Ja me kyllä olemme myös sen omaksuneet. Me olemme mukana kaikilla foorumeilla, joilla halutaan lopettaa väkivalta, tuoda rauhaa. Me osallistumme rauhan turvaamiseen. Me olemme maana myös toimineet välittäjinä. Me käytämme valtaisesti resursseja kaikkeen tähän. Me näemme itsemme tällaisena siltana Afrikkaan. Meillä, me tunnustamme oman roolimme. Me uskomme, että meillä on kapasiteetteja, meillä on poliittista ymmärrystä siitä, mitä tapahtuu ja mitä pitäisi tapahtua, ja tämän vuoksi me myös toimimme. Mitä hiv tulee, niin kyllä menneisyydessä oli tämän asian osalta ongelmia, mutta nämä ongelmat eivät, ol, eivät liittyneet meidän väärän politiikkaamme. Meidän politiikkaamme oli aivan oikea, ohjelmamme olivat oikeita, mutta ongelmana oli HIV ja AIDSin politisointi. Tämä oli se ongelma tässä suuntauksena oli se, että meidän ohjelmista, niitä ei pidetty tärkeinä koska joillain tietyillä ihmisillä oli erityisnäkemykset ja nämä dominoivat keskusteluja. Me olemme korjanneet tämän, me olemme tehneet hy- hyvin tiukkoja ohjelmia HIV-AIDSin torjumiseksi ja olemme hyvin tyytyväisiä niihin. Me olemme järjestäneet ää, testausta ja me e-, edelleen korostamme näiden merkitystä testitulokset ovat yksilöiden luottamuksellista tietoa, mutta me rohkaisemme kaikkia menemään testiin ja tämä ohjelma on sellainen, joka jatkuu samoin kuin monet muut tähän aiheeseen liittyvät ohjelmat. Sitten kysymys tästä etiopialaisesta naisesta, joka on vankilasta. No, minulla nyt ei ole kaikkia yksityiskohtaista tietoa tästä. Tehän totesi, että hän on ikään kuin Mandela, mutta kyllä minä tiedän, miten Mandela on ollut sitoutunut asioihin. Minä en tunne tätä naista, mutta tietysti jos pidätys on epäoikeudenmukainen, No meillä on oman näkemyksellä, mutta me emme tiedä, ovatko, onko joku tehty ihminen rikkonut maansa lakeja vai ei, joten on hyvin vaikea mitenkään lopullisesti tässä nyt kommentoida asiasta, niin jota emme tunne, mutta jos kysymys olisi Mandelasta, niin hyvin selvästi hän tässä ilmaisisimme kantamme. Sitten olympialaiset, kyllä, me oikein mielellämme haluaisimme olympialaiset. Me uskomme, että meillä on kapasiteetti ja tähän. Me esitimme ehdot kuutemme 90-luvun puolivälissä. Silloin emme saaneet olympialaisia, mutta tällä kertaa olemme kisassa mukana vahvasti ja uskomme, että maailmanyhteisö meitä tulee tukemaan tässä asiassa. Ja Täällä oli vielä muitakin kysymyksiä. Minä yritän tässä hieman nyt lueskella näitä. kymmenen taloudelliset hyödyt MM-kisojen hyödyt, no nehän olivat aivan valtaisat. Perusrakenteet olivat valtaisen hyvät. Tiemme ja lentokenttämme parantuivat, loimme, rakensimme uuden stadionin. Tämä todella kehitti meitä ja tässä valtaisasti ponnisteltiin ja se kyllä toi bkt lisää. Olemme hyvin iloisia siitä, että Etelä-Afrikan talouskehitys ei 2010 MM-kisojen jälkeen ikinä ole sama kuin mitä se ennen oli, mutta samalla myös Etelä-Afrikka nousi maailman kartalle, kun jotkut eivät todellakaan uskoneet, että MM että Etelä-Afrikalla on se kapasiteetti, mitä sillä on. Ja sillä on tätä kapasiteettia. Se pystyy pitämään kiinni aikatauluista. Se jopa oli edellä aikataulusta neljällä kuukaudella. Ja FIFAn ö, toimihenkilöt olivat hyvin tyytyväisiä Etelä-Afrikan tarjoamiin puitteisiin ja sen mahdollisuuteen aivan ilmiömäisesti organisoida nämä kisat. Ne järjestettiin niin, että ongelmia ei ollut. Ja tämän lisäksi täytyy muistaa se, miten 2010 yhdisti etelä afrikka Meillä oli, meidät palasi jälleen tämän vuoden vuosien 90 Mandelan henki. Etelä-Afrikassa ei ollut mitään epäilyksiä. Kaikki heiluttelivat maan lippua ja kaikki tunsivat itsensä ylpeiksi eteläafrikkalaisuudesta, joten tämä oli meille aivan valtaisa taloudellinen, poliittinen ja myös jälleen sovittelun kannalta tämä oli valtaisa menestystarina. No sitten vielä pikkuisen on aikaa jäljellä tähän viimeiseen kysymysten tarkasteluun. Oh, <clears throat> violence on farm. Niin, maanviljelijöihin kohdistuva väkivalta. Kyllä, tämä on ollut osa rikollisuutta Etelä-Afrikassa. Ja te tiedätte, että nämä ovat näitä raportoituja rikoksia, me torjumme rikollisuutta myös maanviljelijöitä vastaan. Ja tämä on asia, josta on tiukasti keskusteltu poliisien ja maanviljelijöiden välillä. Tämä on suunnitelma, johon maanviljelijätkin ovat tyytyväisiä. Eli tässä on lisätoimia, joihin täytyy vielä ryhtyä. Ja tietysti yleisesti ottaen rikollisuus jossain määrin on hieman rauhoittunut. Äskettäinen raportti osoitti, että me olemme onnistuneet vähentämään rikollisuutta. Sanoinko mitään rauhanturvaamisesta Afrikassa? Kyllä. Oliko tässä nyt vielä jotain muita kysymyksiä, joihin en ole vastannut? Jos oli, niin pyytäisin, että muistuttaisitte minulle vielä niistä näyttäisi, että hieman aikaa on. Kollegi, ritorniamo al punto No niin, sitten kohtaan yksi esityslistan hyväksyminen. Lennonvalvojen lakon vuoksi Pablo Klinken kanssa käsiteltävä asia, varaulkoasiaministerin tapaaminen ja myöskin Boris Tarasjukin eli EU-integraatiovaliokunnan puheenjohtaja Ukrainasta eh, iltapäivällä 17, eh, kello 17 alkaen otetaan tämä kohta esityslistalle. Laajennettu puheenjohtajakokous, eh, laajennettu puheenjohtajisto kokoontuu siis kello 11.15 aamupäivällä, eikä kokouksen päättyy anteeksi, niin kuin alun perin sanottiin. Sitten kohta kaksi pöytäkirjan hyväksyminen kokouksesta toinen syyskuuta, 6. ja 7. syyskuuta. Jos ei vastustusta ole, katsotaan pöytäkirjat hyväksytyiksi. Ja sitten seuraavaan kohtaan Turkmenistanin kanssa tehtävän kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen neuvotteluja tekeminen. Suositusluonnoksen käsittely. ja päätöslausmaisuus Euroopan yhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä. Tässä esittelee Norika Nikolai. Tänään Keskustellaan siis kahdesta erillisestä asiakirjasta. Ensinnäkin luonnoksesta, jossa esitetään parlamentin kanta kyseiseen sopimukseen ja sitten päätöslauselma esitys, joka tulee tämän suosituksen lisäksi. Siinä selvitellään syitä sille, mitkä ovat pohjalla esitettyyn suositukseen. Ja Euroopan parlamentin tulisi antaa suostumuksensa Euroopan unionin Turkmenistanin väliselle kumppanuussopimukselle. Ja annan nyt puheenvuoron valmistelijalle, herra Nikolai, olkaa, rouva Nikolai, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Puhun äidinkielelläni, jotta viesti tulisi mahdollisimman selkeästi perille. Mitä tulee tähän päätöslauselmaesitykseen. Minä olin toivonut siihen hyvää tasapainoa sen suhteen, mitä Turkmenistan todella tarvitsee, demokraattista tukea ja se, mitä EU tarvitsee puolestaan. Toisin sanoen EU pitäisi tukea lähinaapurustossaan olevan maan demokraattista taloudellista kehitystä. Eli tämä todella palvelisi kumpaakin osapuolta. Viime aikoina Turkmenistanin kehitys on leimannut voimakkaasti sen energiavarojen hyödyntäminen. Siellä pyritään luomaan minimistandardit kansalaisille ja jotta ne olisivat todella kestäviä kansalaisten kannalta. Minä olen käynyt Turkmenistanissa useasti ja olen keskustellut siellä virallisten edustajien kanssa, mutta myös kansalaisten kanssa diplomaattiedustuston edustajien kanssa olen myös ollut yhteydessä. Alkajaisiksi haluaisin sanoa, että jos me ajattelemme eurooppalaisia arvoja, niin vuoropuhelun pitää olla ensisijalla. În agenda... Eh, Mielestäni meidän pitäisi puhua uh, yhteistyössä ei ainoastaan meidän taloudellisista eduista tai taloudellisesta vuoropuhelusta, vaan meidän täytyy puhua myös uh, te, missä ovat meidän etumme, jos me haluamme demokraattista taloudellista vakautta Turkmenistaniin. Minä olen sitä mieltä, että Euroopan parlamentti kuin myös neuvosto voisivat toimia sillä tavalla, että tämä sopimus todella saataisiin päätökseen. Siinä on kaikkien edut pelissä. Me emme voi olla aktiivisia, jos, me voimme olla aktiivisia, jos meillä on hyvät juridiset puitteet. Vuoropuhelu EUn ja Turkmenistanin välillä tarvitsee juridisia puitteita, juridista hyvää oikeusperustaa, jonka sen myötä vuoropuhelusta tulee tehokas ja kestävä ja jatkuva. Tietysti meillä on, saattaa olla paljonkin ennakkoluuloja, ennakkoluuloja, jotka liittyvät siihen, millä tavalla meitä informoidaan tilanteesta. Olen ihan vakuuttunut, että Turkmenistanin ei enää ole sitä, mitä esimerkiksi Pohjois-Korea on poliittisessa palapelissä tai poliittisella kartalla maailmalla. Kyllä Turkmenistanissa on jo tietyt aika hyvät eurooppalaiset mittapuut täyttävät demokraattiset puitteistot ja ne ovat perua siitä, sen jälkeen, kun ne johtuvat siitä, kun siellä tapahtui poliittinen muutos ja se pitää myös huomata. On totta, että demokratisointiprosessissa merkittävät toimijat ja tekijät tulevat ehkä ensinnäkin YK piiristä. YK on Akshabatissa hyvin vahvasti läsnä monien ohjelmien äh, välityksellä, joista yksi suurimmista on Europa Europe House. Eli me olemme kyllä pystyneet tarjoamaan jonkinlaisia demokraattisia perusnormeja. Ja tämän myötä myös ihmisoikeustilannekin paranee maassa Turkmenistanissa ja myös sitä myötä koko lähialueella minä olen myös iloinen, että kansalaisjärjestöt, ei-hallituksen alaiset järjestöt ovat voimakkaasti läsnä Turkmenistanissa ja sen myötä voidaan myös yhä paremmin soveltaa näitä normeja kahden alueen vuoropuhelun välillä, jotka ehkä joissa lähestymistapa eh-, ehkä oli aina ihan identtinen. Ja EUnhan pitäisi pystyä tekemään hyvää yhteistyötä kaikkien lähinaapurimaitensa kanssa, ei ainoastaan Turkmenistanin, mutta myös muun Vähä- ja Keski-Aasian alueen maiden kanssa. Totta kai tässä on muitakin poliittisia etuja kyseessä tällä alueella. Siellä ovat Venäjä ja Kiina, joilla on erittäin erittäin voimakasta perinteisesti taloudellista potentiaalia suhteissaan näihin maihin ja aivan äskettäin tämä potentiaali on huikeasti kasvanut. Turkmenistan on avoin yhteistyölle globaalissa mielessä. Turkmenistanin presidentti vakuutti eilen näin YKssa puheessaan, että se on valmis yhteistyöhön maailmanlaajuiseen kumppanuussuhteeseen kaikkien maiden kanssa, mutta tässähän on myönteistä hyvin paljon myönteistä viestiä. Sen takia minä toivon, että me voimme antaa tukea tämän sopimuksen solmimiselle, jos, ja meillä olisi näin hyvin vahva rooli myös täällä Keski-Aasian alueella. Minun oma näkemykseni on se, että tämä alue Tur- on tärkeä. Turkmenistan pitäisi olla yksi ensimmäisten painopistealueista tuolla alueella EUn politiikassa. Ja kun me ajattelemme Lissabonin sopimusta, niin meillähän tulee olemaan uusi ulkosuhdehallinto ja toivon, että Euroopan läsnäolo tai EUn läsnäolo tulee vieläkin painavammaksi tuolla alueella. Kiitos paljon tässä vaiheessa ja kuuntelen mielelläni kysymyksiä ja kommenttejanne. Mulțumesc, kollega Nikolai. Eh, Kiitoksia, Rova Nikolai. Ja seuraavaksi sitten varjoesittelijät tai valmistelijat. Herra Petelle, EPPstä. Gospod predsedujoči, eh, jaz sem vesel. Kiitos puheenjohtaja. Täytyy sanoa, että olen hyvin tyytyväinen esittelijämme tekemään työhön. Mielestäni hän on hyvin vastuuntuntoisesti lähestynyt tätä asiaa, mutta ymmärrän myös tämän dilemman, joka hänellä on edessään. Ymmärrän yhtä lailla hänen loppuehdotuksensa luoda perus, oikeus perustaa tälle yhteistyölle tämän valtion kanssa, joka on ainut, jonka, ainut valtio, jonka kanssa meillä ei ole tällaista oikeuspohjaa yhteistyölle. Itse asiassa me olemme käsitelleet tätä aihetta mitä prioriteetteja meillä pitäisi olla, mitkä edut pitäisi tässä ottaa huomioon. Uskon, että tämä mietintö pitää sisällään kaiken, mitä sen pitääkin pitää sisällään. Ja tietysti tässä korostetaan arvojen ja periaatteiden kunnioittamista, niiden arvojen periaatteiden, joihin Euroopan unioni perustuu, ja nämä ovat integraali osa mitä tahansa tällaista sopimusta. Tosiasia on se, että tällä maalla on edelleen ongelmia vapauden, kokoontumisen vapauden, uskonnon vapauden osalta, samoin demokratian kanssa ja niin edelleen. Riippumattomat kansalaisjärjestöt eivät ole sallittuja. Euroopan unionilla ei ole tuossa maassa edustusta. edustusta. Ja on hyvin tunnettu, että myöskään edes punainen risti ei voi toimia Turkmenistanissa – Lääkärit ilman rajoja ovat poistumassa tässä Turkmenistanista. Matkustamisen kanssa on ongelmia, ulkomaille lähtemisen kanssa kansalaisjärjestöillä on ongelmia ja niin edelleen, niin edelleen. Joten tämä kyllä asettaa meidät suuren ongelman eteen. Joko me nyt odotamme, että tämä sopimus saadaan hyväksyttyä ja me toivomme, että jotain myönteistä tapahtuu, ja uskon, että viime vuosien muutosten jälkeen asiat saattaisivat kulkeakin tähän suuntaan. Tai sitten toinen vaihtoehto, jota neuvosto ja komissio ehdottavat, on, että on se, että joka tapauksessa nyt mentäisiin eteenpäin ja saatetaan tämä sopimus loppuun. Uskon, että sopimusta puoltavia syitä on enemmän, joten jos me valitsemme tämän sopimuksen, niin meillä on sitten ainakin jonkinlainen oikeusperusta ja jonkinlaiset oikeudelliset puitteet, joiden sisällä voimme yrittää viedä eteenpäin ja edistää asioita paremmin kuin mikä, mitä muuten olisi mahdollista. Itse olen ollut pitkään vakuuttunut siitä, että koko tällä alueella joka ikinen valtio, Keski-Aasian valtio siis, kaikkia näitä maita pitäisi pitää Euroopan unionin kannalta strategisesti hyvin tärkeinä maina ja meidän täytyisi ottaa yksilöityjä askelia niin, että varmistettaisiin se, että asioita voidaan tällä alueella parantaa. Tässä kontekstissa minä todella tuen mietinnön johtotähteä, eli sitä, että mennään eteenpäin ja saatetaan tämä sopimus nyt loppuun. Sen jälkeen edustaja Belder EDF-ryhmästä. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, we kunnen hier wel spreken van een Turkmenistan-dossier, want dit eh, sleept al jaren. Kiitos. Puhumme täällä Turkmenistanista. Olemme puhuneet siitä jo aikaisemminkin usean otteeseen. Achtergrondinformatie te komen. Meillä on siitä tietysti informaatiota. Over Turkmenistan, uh, maar... Tämä on Itä-Euroopan maa, itä, hyvinkin itäisen Euroopan maa. Olen seurannut hyvin tiiviisti esittelijän tekemää työtä ja kuuntelin tarkkaavaisesti hänen esitelmänsä, mutta minulla on hieman epäilyksiä. Ja ne kyllä suhteet Turkmenistaniin voisivat parantua, jos tämä yhteiskunnallinen ilmasto siellä paranisi. Toisaalta taas meillä, meidän täytyy muistaa, että siellä hän ei tietenkään ole ehkä ihan vallassa uskonnonvapaus. Tuon maan monet kansalaisjärjestöt joutuvat valitettavasti tekemään työtä niin ihan kuin vielä olisi neuvostovalta vallassa. Eli tässä suhteessa ei ole tapahtunut mitään parannusta, jos ajattelemme tiettyjä vapauksia tuolla alueella erilaisille yhteiskunnallisille, uskonnollisille ryhmille muun muassa. Tämä on minun kritiikkini, jonka suuntaan ö, esittelijälle tietyssä mielessä. Kyllähän tiukka kontrollivalvonta on vielä todellisuutta tuossa maassa. Waarmee dus de Europese Unie nauwe betrekking aangaat. Uh, dat alles gezegd. Ja jos ajattelemme uskonnon vapautta ja uskonnon harjoittamista, niin jotka harjoittavat muuta uskontoa, heitä vainotaan. Enkä minä usko, että tämänkaltaiset käytännöt sopivat EUn äh, arvoihin. Tässä voimme siis kritisoida, minäkin pohdin, voimmeko kuitenkin tästä huolimatta ajatella tämän yhteistyösopimuksen solmimista Turkmenistanin kanssa, jossa siellä, jotta sitten saataisiin konkreettista parannusta siellä aikaiseksi. Meidän täytyy järjestää kuulemisia, kuulemistilaisuuksia, saada paremmin tietoa, jotta voisimme saada tilannetta parannetuksi. Vapaudet tuolla alueella ovat yhä pettymyksen aihe, suuren luokan pettymyksen aihe tuolla alueella. Kiitos paljon. La parola la collega Tänään joka äh, ihmisoikeu- Hautala saa puheenvuoron ihmisoikeusalivaliokunnan puheenjohtaja, olkaa hyvä. much, Chair. I'm also the shadow Toimin myös vihreiden varjoesittelijänä. Tämä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden meille selvittää sitä, miten Euroopan parlamentti hyödyntää valtuuksiaan kansainvälisen sopimusten yhteydessä. Ja toivottavasti esittelen tämän valiokunnan tuella, olisi mahdollista nyt kiinnittää riittävää huomiota siihen, kuinka katsomme, että tämä mukaantulon uusi mm, askel, sitähän tämä uusi kumppanuussopimus tarkoittaisi, minkälaisia ihmisoikeus- ja demokratiakehityksen edellytyksiä se mukanaan toisi. Ymmärtääkseni esittelijä tai varjoesittelijät eivät ole olleet eri mieltä siitä, etteikö suuria ongelmia tällä saralla maassa vielä olisi. Ehdottaisin näin ollen, että jos kaikille käy, voisin alivaliokunnan kollegoilleni niin ehdottaa, että järjestäisimme adhopohjaisen kuulemistilaisuuden komission kanssa ja tärkeitä kansainvälisiä järjestöjä kutsuttaisiin paikalle viimeistään 14.10. Tämä pidettäisiin ja kaikki valiokunnan kiinnostuneet jäsenet voisivat tulla paikalle. Tietysti esittelijän suostumuksella näin tehtäisiin. Ja tarkastelisimme, kuinka tällainen eh, mukaan tulon politiikka saattaisi tätä tilannetta muuttaa. Ja konkreettisesti ajattelisin näin, että jos niin voitaisiin hieman tarkistusten takarajaa siirtää, jotta tällainen eh, tilanteen tarkastelu ensin tarjoutuisi, mitä tulee oikeusvaltioperiaatteen ja demokraattisten eh, oikeuksien toteutumiseen. Eli 16.10. olisi sitten takaraja tarkistukselle. Ja oikeusperusta on tässä hieman ongelmallinen, kun Turkmenistanin ihmisoikeuskysymysten käsittelystä puhutaan. En ilmeisesti ymmärrä sitä, että uusi kauppasopimus juuri astui voimaan ensimmäinen kahdeksatta. Korjatkaa, jos olen väärässä. Näin ollen on olemassa mahdollisuus ihmisoikeuskysymysten saralla toimia. Eli meillä on enemmänkin kuin vain vanha vuoden 1989 sopimus Neuvostoliiton ajoilta. Tässä ollaan myöskin hieman siitä, tarvitaanko kumppanuussopimusta ennen kuin EU voi asettaa Askabatin valtuuskunnan. Naapurimaistahan tiedämme, että on ollut mahdollista perustaa valtuuskunta ennen sopimuksen voimaan saattamista. On myöskin tärkeää muistaa se, että Euroopan parlamentti vuoden 2009 huhtikuun päätöslauselmassaan nosti esiin 5-6 tärkeää seikkaa eh, jotka liittyvät tähän väliaikaiseen kauppasopimukseen. Ja sehän on juuri eh, voiman astunut, jos oikein olen ymmärtänyt. Ja nostan nämä eh, avainkohdat nyt esille vielä kertaalleen. Ensinnäkin, ja tämähän herra Peterlen puheenvuorossa myöskin esiin nousi, Eli parlamentti on vaatinut sitä, että tämän väliaikaisen kauppasopimuksen voimaantulon myötä emme siis puhu tästä jälkivaiheesta, mutta tämän sopimuksen myötä Turkmenistan tulisi sallia se, että kansainvälinen ähm, punainen risti voi vapaasti toimia maassa. Tämän lisäksi kaikki poliittiset vangit vapautettaisiin ja kolmanneksi poistettaisiin hallituksen esteet matkusta ulkomaille ja neljänneksi äh, vapaat kansalaisjärjestöt ja ihmisoikeusjärjestöt voisivat toimia maassa valvojina vapaasti. Ja jos me haluamme nyt ottaa omat sanamme vakavasti, aiommeko nyt todellakin vain uskoa ja toivoa, että kun otetaan yksi uusi askel, niin kaikki nämä ongelmat saadaan hoidettua, nämä, joita vielä olemassa on maassa. Pitää tietysti paikkaansa, että myönteistäkin kehitystä on tapahtunut. Esimerkiksi maa on ratifioinut tärkeimmän mät YK yleissopimukset. Emme kuitenkaan ole vakiintuneita siitä, että niitä täytäntöön pannaan. Tämän lisäksi mainitsisin vielä sen, että Euroopan komissio ymmärrykseni mukaan on käynyt noin kuukausi sitten Turkmenistanissa ja Euroopan parlamentti nyt olettaisi, että komissio raportoisi valiokunnille matkan löydöksistä. Ja kun nyt komission edustaja on paikalla ja valmistautunut kysymyksiin ja vastaamaan, niin kysyisinkin nyt komissiolta seuraavaa. Olisiko mahdollista saada selkeä analyysi komissiolta sen suhteen, miten nämä avainkohdat on täytäntöön pantu, jotka siis vuonna 2009 esitettiin, ja kuinka nämä sitten huomioidaan kumppanuussopimuksessa? Ja voiko komissio vahvistaa sen, että oikeusperusta ihmisoikeuskysymysten osalta eh, on olemassa, kun puhutaan tästä väliaikaisesta kauppasopimuksesta? Kiitos puheenjohtaja, että sain käyttää pitkähkön puheenvuoron, mutta ihmisoikeusalivaliokunnan puheenjohtajana haluaisin, halusin tässä vaiheessa, tässä vaiheessa tämän asian esiin nostaa. Kiitokset varsin järkevä, mielenkiintoinen puheenvuoro. Näin voin nyt päättää tämän luettelon. löysin äh, seuraavana. Olkaa hyvä. Ja, ich kann mich den Einlassungen der Vorredner Pitkälti voin yhtyä aikaisempiin puheenvuoroihin varsinkin voin tukea Hautalan ehdottama menettelytapaa. En itsekään oikein ymmärrä, miksi Rauha Nikolai nyt olisi sitä mieltä, että aika olisi kypsä sopimuksen solmimiseksi. Itse olen huolella pyrkinyt tarkastelemaan ja analysoimaan Turkmenistanin nykytilannetta mutta eh, mm, kansalaisjärjestöjen esityksissä kyllä eh, tuodaan varsin negatiiviset arviot maan ihmisoikeustilanteesta. Jos sopimus nyt solmittaisiin, niin mielestäni tällöin syntyisi se vaara, että jäsenmaiden geostrategiset intressit olisivat etusijalla eh, ennen ihmisoikeuksien merkitystä. Näin ei saisi olla. En nyt käytä tässä pidempää puheenvuoroa aiheesta, koska nämä aspektit tässä eh, esiin on tuotu. Kuitenkin meidän ryhmämme koe eh, ei yhdy tähän esitykseen ja olen valmis tukemaan äskeistä Hautalon esittämää lähestymistapaa ja menettelytapaa. Kiitos. Grazie a questo punto. Kiitos. Ja näin sitten Gomesille viimeinen puheenvuoro ja sitten vielä Axel Naiser saa puheenvuoron komission edustajana. Chairman, I also, uh, very much... Puheenjohtaja, minäkin myös vahvasti olen yhtä mieltä Rova Hautalan puheenvuoron kanssa. Uskon, että ei pelkästään kaikki se tieto, mitä minä olen saanut eri lähteistä, mutta myös se, mitä ihmisoikeuskuvauksesta itse mietinnöstä voidaan lukea, niin tämähän osoittaa sen, että me emme voi hyväksyä tällaista ennakkotapausta, koska tämähän olisi erittäin vakava ennakkotapaus, jota se urattaisiin ihmisoikeudet taloudellisten etujen edessä. Ja taloudelliset edut, no eihän mikään estä sitä, että niitä kehitettäisiin näissä sopimuksen puitteissa. Mikään ei estä sitä, että avattaisiin Euroopan unionin edustusto vaikka tätä, edustu- tätä sopimusta ei olisikaan. Tämä sopimus antaisi vain poliittista tukea hallitukselle, joka yhä käyttäytyy täysin törkeästi ihmisoikeuksien, poliittisten vankien osalta ja sen osalta, että se ei salli lehdistön vapautta, mielipiteen vapautta, uskonnon vapautta, eikä salli myöskään kansalaistensa matkosta maan ulkopuolelle ja rajoittaa kansalaisjärjestöjen toimintaa ja niin edelleen. Ka- kaikkialle vyöryvä korruptio jyllää. En minä voi ajatella, että tämä Euroopan parlamentti voisi antaa hyväksyntänsä tällaiselle sopimukselle tässä vaiheessa. Minä olen valmis käymään tätä keskustelua ja hyväksyntä tämän Rova Hautalan ehdottoman ad hoc kuulemiseen. Mikään ei estä komissiota ja jäsenvaltiota kehittämästä taloudellisia suhteitansa Turkmenistanin kanssa tietysti ottaen huomioon nyt kuitenkin sen, että kysymys on maasta, jossa on hyvin korkea ihmisoikeuksien loukkaamisen taso ja näin ollen tällainen maa ei ole mitenkään luotettava kumppani. Todellakin mielestäni niin meillä tässä nyt on sellainen tapaus, ja aivan kuten täällä nyt on jo tuotu esille, haluaisin kuulla, mitä komissiolla on sanottavaa syyskuisen vierailunsa jälkeen Lissabonin sopimuksen artiklan 218.2 mukaisesti tämän parlamentin pitäisi saada tämä tieto komissiolta. Haluaisin kuulla, millä tavalla ihmisoikeudet ja demokratiavälineet, miten tai onko niitä käytetty sitä varten, mitä ne on luotu. Eli tässä onko tuettu ihmisiä, jotka puolustavat ihmisoikeuksia ilman, että tässä siis äh, viranomaiset valvovat heidän toimintansa. Ja mitä, mihin toimiin komissio on ryhtynyt Turkmenistanissa mahdollisesti muiden välineiden kautta tukeakseen ihmisoikeuksia? Ja haluaisin vielä tässä todeta, että en usko, että me voimme niin tämähän on erittäin, erittäin vakava kysymys. Kysymys ei ole pelkästään Turkmenistanista, vaan myös siitä viestistä, jonka parlamentti antaa komissiolle ja neuvostolle muiden valmistella olevien sopimusten osalta, joilla myös tulee olemaan valtaisia vaikutuksia oikeusvaltioperiaatteen sääntöjen kunnioittamiselle noissa maissa. Ja minun täytyy valitettavasti nyt todellakin todeta, että en voi kuvitellakaan sellaista tilannetta, jos Euroopan parlamentti hyväksyisi mietinnön, jossa on kohdassa seitsemän lause, jossa sanotaan, että valittelee, että Euroopan parlamentin toiminnassa ihmisoikeuksien osalta on ollut puutteita menneisyydessä ja epäjohdonmukaista. En usko, että tämä parlamentti on ollut millään tavalla epäjohdonmukainen, vaan tämä parlamentti on ollut Euroopan unionin toimielimistä kaikista johdonmukaisin toimissaan puoltaessaan ihmisoikeuksien puolesta tapahtuvaa toimintaa, enkä todellakaan voi hyväksyä tällaista lausetta tässä tekstissä konkreettisesti. Kiitos. Grazie. Se posso uscire per un attimo dal mio ruolo di presidente? Puheenjohtajana haluaisin sanoa seuraavaa. Voin yhtyä siihen, mitä kollegat Gomez, Hautala ja muut täällä ovat esiin tuoneet. Ja nyt sitten Palaan puheenjohtajan rooliin. Tämä oli oma kommenttini. Sennaiser komissiosta saanut puhe- puheenvuoron. Olkaa hyvä. Hello, uh, my name is Axel Nikes. Many thanks for... Niin, olen Axel Nikes. Olen kiitollinen, että sain puheenvuoron. Uh, ensimmäinen syyskuuta lähtien olen nyt Turkmenistanin suhteesta vastaava virkamies. Minä ymmärrän todella Euroopan parlamentin jäsenten huolenaiheet, kun he toivat esille Turkmenistanin ihmisoikeustilanteen ja sen, että siinä ollaan hyvin kaukana minkä, minkä standardien saavuttamisesta. Me olemme ehdottoman tietoisia tästä ja me emme millään tavalla yritä piilotella näitä vaikeuksia ja sitä surkeaa tilannetta, jossa Turkmenistanin kansalaiset elävät. Haluaisin tässä puheenvuorossani korostaa sitä, että että mitkä lainsäädännölliset puitteet e, eivät vaikeuta meidän mahdollisuuksiamme viedä eteenpäin agendaamme tasapainoisista suhteista Turkmenistanin kanssa, mukaan lukien oikeudelliset ihmisoikeuskysymykset. Siis jos meillä ei ole näitä puitteita, niin emme voi toimia. Meidän mielestä me tarvitsemme näitä, tätä puitesopimusta. Teknisesti ajattelemme, toimimme edelleen vuoden 1989 oikeusperustan pohjalta. Väliaikainen sopimus, joka aivan kuten, jonka Rova Hautala aivan oikein toi esille tässä, se astui voimaan ensimmäinen kahdeksatta tänä vuonna. Ja siinä on mukana ihmisoikeuslauseke, mutta pointtina on se, että tämä ihmisoikeus Lauseke se ei ole oikeusperusta, jonka pohjalta voitaisiin ryhtyä konkreettiseen vuoropuheluun. Se ei ole ihmisoikeusväline Turkmenistanin kanssa. Se on mahdollisuus toistaa sitä, että tämä väliaikainen sopimus perustuu ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja demokratiaan, mutta se ei ole oikeusperusta kannattaa sellaisenaan viedä näitä asioita eteenpäin. Jos me haluamme olla rakentavia ja edistää ihmisoikeuskysymyksiä, niin mielestäni me tarvitsemme sitä, että tämä sopimus Turkmenistanin kanssa astuu voimaan. Tämän vuoksi meidän suhteemme tällä hetkellä ovat hyvin rajalliset, eristyneisyys. Myös meidän puoleltamme on jatkunut jo monta vuotta ja tämä ei ole mitenkään parantanut Turkmenistanin tilannetta, tämä täytyy tunnustaa. Vuonna 2007, kun uusi presidentti Mohamed valittiin, niin paljonhan lupauksia oli ilmassa. Ja kuten kaikki tiedämme, nämä lupaukset, niitä ei ole edes pienemmässäkään määrin täytetty, mutta jotain kehitystä on aivan viime aikoina tapahtunut. Voin muutaman seikan tässä nyt mainita, jos haluatte, mutta olemme nähneet konkreettista parannusta sisäisten matkustusmääräysten osalta, siis maan sisällä voi matkustaa vapaammin, vaikka ulkomaille matkustusrajoituksia ei ole poistettu. Eh, demokratia- ja ihmisoikeusinstituutti luotiin Askabadin ja meillä on sen kanssa jo syvälliset suhteet. Ja tämän lisäksi on luotu komitea, joka käsittelee kansalaisten vetomuksia liittyen järjestyksen valvontaviranomaisiin. Ja äskettäin keväällä toukokuussa hyväksyttiin myös uusi rikos, rikostuomioistuin ja tässä on vähennetty esimerkiksi vakavien rikosten van, vankeusaikoja on lyhennetty ja muita parannuksia tuotu. Tämän lisäksi Turkmenistanin johto on antanut ilmoituksen siitä, että nyt avataan tie monipuoluejärjestelmälle ja nyt siellä on uusi puolue, maa, seutupuolue rikoslainsäädäntöä uudistetaan tai tarkastellaan tällä hetkellä ja tässä on useita seikkoja, joita seuraamme hyvin läheltä lainsäädäntöuudistuksen osalta, mukaan lukien oikeuslautuksen ja median median liittyvä lainsäädäntö ja sen uudistaminen. Tässä on muutamia esimerkkejä tietystä positiivisesta kehityskulusta, vaikka tämä nyt ei aivan meidän odotuksiamme vastaakaan, mutta joitakin askelia on kuitenkin otettu rajoitetuissa suhteissa turkmenistalaisiin kumppaneihimme on tullut selväksi se, että todellista toivoa on nyt avautua enemmän ja tehdä enemmän yhteistyötä EUn kanssa. E, etusijalla nyt huolen aiheessa ei tietenkään ole ihmisoikeudet turkmenistalaisten osalta, mutta he haluavat uutta avoimempaa suhdetta Euroopan unioniin ja tästä on myönteisiä merkkejä ilmassa. Joten joko me nyt palaamme taaksepäin, emmekä hyödynnä tätä avautumista ja samalla menetämme mahdollisuudet pelata alueen avaintoimijan kanssa. Me emme halua tässä nyt ihmisoikeuksia uhrata talouden alttarilla. Kysymys ei ole pelkästään talouden edu, taloudellisista eduista. Meidän täytyy pystyä tekemään yhteistyötä Turkmenistanin kansalaisten hyväksi, mutta meidän täytyy miettiä, miettiä että Turkmenistanilla voi olla oma roolinsa alueen vakauden kannalta ja ajatellen Afganistan keskustelua niin edelleen. Meidän Tämä on asia, jota meidän täytyy todella pohtia. Ja toinen tähdellinen seikka, ei nyt piilottele sitä, me hyvin paljon teemme työtä tämän asian osalta, me haluamme myös parantaa energian saannin monimuotoisuutta ja todellinen haaste tässä meille on se, että me voimme luoda selvän ja rehellisen tasapainon yhtäältä Turkmenistanin ihmisoikeuksien edistämisen ja toisaalta energiaintressiemme välillä tuolla alueella. Ja meidän täytyy löytää hyvä tasapaino tässä. Me uskomme myös, että kumppanuussopimuksen ratifiointi voisi varmistaa sen, että me voimme päästä tähän suuntaan kehityksessä. Halusin tässä nyt vastata muutamiin seikkoihin, jotka Rova Hautala ja Rova Gomes toivat esille. Äskettäinen komission vierailu, joka mainittiin, niin itse asiassa uskoisin, että ihmisoikeusvuoropuhelu kesäkuussa Askabanissa, tämähän käytiin Siellähän tuotiin nämä benchmark-kysymykset, joista muistutitte meille, ja hyvin selvästi pidimme mielessämme tämän kansainvälisen yhteisön mahdollisuus olla mukana äh, punainen risti ja nämä henkilökohtaiset kysymykset, kidutussyytökset, media, vapaus ja näin edelleen. Nämä ovat kaikki asioita, joita otetaan turkmenistalaisten kanssa esille. Vaikka keskustelu ei aina ole helppoa, niin ainakin vuoropuhelu on jo olemassa. Aivan kuten Rova Gomes mainitsikin, millä tavalla me voimme käyttää käyttää ihmisoikeus- ja että tässä. on niin kuin muistutettiinkin, Turkmenistan on ratifioinut suurimman osan kansainvälisistä yleissopimuksista ihmisoikeus- ja demokratian edistämiseksi. No, kysymys nyt on siitä, miten nämä voidaan toimeenpanna. No, rajallisessa me nyt vuoden 2011-2012 13 ohjelmassa. Siinä on useita eri toimia, joista on päätetty, mukaan lukien tuki oikeudellisille uudistuksille ja me edelleen jatkamme valtaisia ponnisteluja koulutuksen uudistamiseksi. Tämä on aihe, jonka osalta uskon, että EU voi antaa paljon lisäarvoa ja me vahvasti keskitymme koulutusjärjestelmän uudistukseen ja me yritämme myös luottaa siihen, mitä presidentti sanoi siitä, että koulutusjärjestelmän uudistus on prioriteetti maan kannalta. Kiitoksia tarkkaavaisuudesta. Kiitokset teille. Ja ennen kuin esittelen Nikolai saa loppupuheenvuoron, niin kysyisin, käykö teille kaikille, jos lykkäämme tarkistusten takarajaa, sihteeristö voi sitten päättää päivämäärästä? Vastustaako kukaan tätä? Hyvä, eli näin on nyt sovittu. Ja sitten Eh, Nikolai, loppupuheenvuoro, olkaa hyvä. Domnule președinte, în ceea ce privește amânarea pentru depunerea termenului pentru... Eh, kiitokset, hyvä puheenjohtaja. Minulle käy varsin hyvin, että tarkistusten takarajaa siirretään. Olisi hyvä, jos parlamentti voi si riittävän syvällisesti ensin tarkastella tätä asua ja, ä, tätä asiaa ja että tiedetään kaikki yksityiskohdat ennen kuin mitään päätöksiä tehdään. Tässä todellakin puhuttiin näistä kuudesta indikaattorista. Näyttäisi siltä, että osa näistä esitetyistä kriteereistä on saatu täytettyä Turkmenistanissa – Ja nyt näyttää, että maa on uudenlaisessa tilanteessa ja on erittäin tärkeää, ettemme kuitenkaan eristä tätä maata. Ja meidän on mietittävä, minkä valinnan haluamme tehdä. Voimme olla kriittisiä ja tukea demokraattista kehitystä tuonne vaihtoehtoon, että olemme pelkästään kriittisiä ja jätämme maan oman onnensa nojaan meidän tulisi toimia järkevästi ja johdonmukaisesti. Ilman muuta tulee tukea ja kannustaa maata demokraattiseen kehitykseen. Siihen ilman muuta on pyrittävä. Mutta jos emme mitäänkään vaikuta, niin jäämme syrjään ja vain katselemme, mitä maassa tapahtuu. Ei sekään olisi hyvä. Kiitokset. Hyvä, nyt voimme siirtyä sitten eteenpäin esityslistallamme. Seuraavana kohta seitsemän EUn ja Moldovan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitetty pöytäkirja. Se suositusluonnoksen käsittely. Tässä siis Moldovan ja EUn välinen pöytäkirja kyseessä. Se esittää puitteiston yleisperiaatteista sen suhteen, kuinka Moldova voi osallistua unionin ohjelmiin ja virastojen toimintaan. on pöytäkirjan allekirjoitettu ja muistuttaisin siitä, että parlamentin kanta on tähän asiaan pyydetty. Antaisin tässä saman tien eh, puheenvuoron esittelijälle Graham Watsonille. Olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Eh, tenterò di essere breve. No niin, puhun mahdollisimman lyhyesti. Hyvä puheenjohtaja. Moldovan haasteet ovat varsin erilaiset kuin esimerkiksi Turkmenistanin haasteet. Mutta kumpikin maa vaatii huomiomme. Kolmannet kahdessa vuodessa pidetyt vaalit ovat edessä kaksi kertaa. Parlamentti on epäonnistunut presidentin valitsemisessa. Kimpu on tämänhetkinen presidentti, nyt parlamentti on hajotettu ja uudet vaalit pidetään 28.11. Meitä on pyydetty hyväksymään tai ottamaan kantaa kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettyyn pöytäkirjaan. Sopimus on tehty EUn ja Moldovan välillä. Suhteet maahan ovat olleet hyvät ja kehitystä ja yhteistyön edistystä halutaan nopeuttaa. Ja hallituksen eh, tulee voida osoittaa myöskin kansalaisille, että EUn nykysuhtautuminen maahan voi tuoda maahan myönteistä kehitystä ei pelkästään taloudellisesti, vaan myöskin kun ajatellaan esimerkiksi viisumihelpotuksia, kauppasuhteita ja laajempiakin vaikutuksia maan tulevan, tulevaa assosiaatiosopimusta ajatellen. Siihenhän pyritään. Kyseinen pöytäkirja, hyvä puheenjohtaja, pohjautuu yleisen lähestymistapaan tapaan, joka huhtikuussa hyväksyttiin, ja se koskee näitä naapuruuskumppanuuksia, eli että on mahdollista osallistua virastojen ja, yhteisöohjel- ja yhteisöohjelmiin. Ohjelmakohtainen osallistuminen vaatii ähm, Memorandum of Understanding-asiakirjaa. Osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Se vaatii myöskin kumppanimaiden sitoutumista rahoituksellisesti, mitä ohjelmarahoituksen tulee. Ja jos kehitysmaailman kanssa menee toivottuun suuntaan, niin tietysti maahan tarvitaan poliittista vakautta ja demokraattista kehitystä, mitä tulee pöytäkirjan täytäntöönpanoon. Nykyinen tilanne maassa on huolestuttava ja valiokuntamme on päättänyt lähitulevaisuudessa ad hoc-valtuuskunnan lähettää maahan. Tarkoituksena on tuolloin tavata eri tahojen edustajia ja sitten matkamme jälkeen raportoimme tilanteesta valiokunnalle. Mutta katsoisimme kuitenkin, että olisi syytä hyväksyä tämä neuvoston päätös, eh, joka koskee pöytäkirjan liittämistä kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen. Kiitos. Grazie, Watson. Kiitokset eh, Herra Watson, olitte varsin vakuuttava yksimielisesti esitystänne tuetaan, eli voimme päättää tältä erää tähän ja jatkamme kokousta kello 11.15 laajennetun puheenjohtajiston kokouksessa. Ritiro quanto detto, relatore Vuor. No, vedetäänpä äskeinen takaisinpäin. Tässä on yksi puheenvuoropyyntö, jota en äsken huomannut. No niin, katsotaanpa mitä sanottavaa tässä puhujalla on. Olkaa hyvä. Well, I, I, I think I should say something. No, minun mielestäni minun pitäisi nyt tässä varmaankin jotain sanoa, ja minä halusin tässä vain tukea sitä, mitä esittelijä sanoo. ja Haluan vielä kerran todeta, että meidän täytyy rohkaista ja tukea demokraattisia voimia tulevissa vaaleissa, riippumatta niiden poliittisesta perheestä, koska demokraattiset ö, voimat ö, Moldovassa ovat ennen kaikkea kommunistipiirissä, ja tarkoitan kommunisteja, en sosialisteja. Ja minä odotan näitä ö, paljon. Si aggiunge l'onorevole Belder. Ja vielä puheenvuoropyyntö Belder, olkaa hyvä. Eh, Ihan lyhyesti. Minä tuen kollega Watsonin tekemää työtä. Hän on nähnyt paljon vaivaa tämän eteen. Minun maastani on lähtenyt liikkeelle huomattavan tärkeä kansalaisaloite, sillä halutaan tukea Moldavian Moldovan kansalaisia. Ja, ja todella otamme huomioon ne äärimmäisen köyhät ja tiukat olosuhteet, joissa Moldovan kansalaiset joutuvat asumaan ja elämään. Totta kai Euroopan parlamentti haluaa parantaa tilannetta. Ja me toivomme, että tilanne parantuisi tuntuvasti. Me haluaisimme todella olla lähellä tämän maan kansalaisia. Una verifica su altri interventi, nessuno. No niin, vielä tarkistan, onko täällä puheenvuoropyyntöä. Joka tapauksessa nyt eh, herra Watson sai kaikkien tuen.